keskustelussa ei ole menettelyä ilman puhujalistaa, eikä myöskään hyväksytä sinisiä kortteja. Eli neuvoston nimissä ensimmäisen puheenvuoron saa Zanda Klavina Lukashenika. Olkaa hyvä. Godātais priekšādātāji kungs, augsti godātie Puhemies, arvot Euroopan parlamentin jäsenet. Ennen kuin siirryn esityslistan kohtiin, haluaisin sanoa, että tämä on viimeinen Euroopan parlamentin äh, täysistunto Latvian puheenjohtajakauden aikana. Ja meillä on hyvin tärkeä juhla tänä päivänä, nimittäin äh, juhannuksen vietto tänä päivänä. Joten tämän juhlan kunniaksi ja tämän viimeisen täysiistunnon kunniaksi puhun äidinkieltäni. Puheenjohtaja Maa Äh, on iloinen, että voi osallistua tähän tärkeään keskusteluun täällä äh, liittyen Eurooppa-neuvoston kokouksen valmisteluun. Tämä on erittäin tärkeä äh, aihe nimenomaan ohjausjakson loppuun viemiseksi. Asiat joita käsitellään, on taloudellinen hallinta, maahanmuutto, integraatio. Mutta ennen kuin lähden käsittelemään näitä asioita, haluaisin kertoa teille euroalueen valtion päämiesten epävirallisesta kokouksesta. Tämä äh, kokous kokoontui äh, puheenjohtaja Tuskin pyynnöstä. Ja kysymys oli siitä, että halusimme saada enemmän selkeyttä Kreikan tilanteeseen. Valtionpäämiehet keskustelivat Kreikan tilanteesta, samoin kuin puhuttiin neuvotteluiden edistymisestä Kreikan ja kansainvälisten velkojien välillä. Tässä tapaamisessa presidentti puheenjohtaja Tuske halusi hieman nopeuttaa näiden neuvotteluiden dynamiikkaa antamalla keskusteluihin hieman positiivista dynamiikkaa. Maanantaina tapaaminen mahdollisti sen. Kuten puheenjohtaja Tusk sanoi, rinnakkain alkuperäisen ehdotuksen mukaan tämä uusi lähestymistapa tapa, johon Kreikan hallitus on lähtenyt, johtaa oikeaan suuntaan ja tärkeää on, että sanoja seuraa teot. Pääministeri Tsipras ja kansainväliset lainanantajat tekevät läheistä yhteistyötä niin, että tämän illan euroryhmän tapaamisessa saavutettaisiin tuloksia ja vietäisiin päätökseen uudistussuunnitelman eri elementit ja että se sitten voitaisiin esitellä huomenna valtion päämiehille. Hyvät jäsenet, haluan palata nyt esityslistalle ja haluaisin aloittaa maahanmuutosta. Tämä tulee selkeästi olemaan yksi kaikkein tärkeimmistä asioista, josta huomenna puhutaan huippukokouksessa. Kuten me kaikki tiedämme, jo huhtikuussa 2015 neuvosto hyväksyi päätöksen ylimääräisistä erityisistä toimenpiteistä, jotta voitaisiin välttää lisää hukkumista kuolemat välimerellä ja pyrki löytämään myös uusia keinoja käydä salakuljettajien toimia vastaan. Monet Euroopan parlamentissa olivat sitä mieltä, että huippukokouksen lopputulos ei ollut riittävä silloin. Haluaisin nyt jo kuitenkin sanoa, että ei ollut neuvoston tehtävä silloin ratkaista kaikkia potentiaalisia maahanmuuton ongelmia. Ei ole olemassa mitään nopeita ja helppoja ratkaisuja tähän tilanteeseen. Pitkän aikavälin ratkaisu voidaan löytää ainoastaan äh, holistisella tasapainoisella äh, lähestymistavalla, jossa tehdään askel askeleelta töitä. Huomenna huippukokouksessa on tarkoitus käsitellä tämä lähestymistavan täytäntöönpanosta. Vain pari kuukautta on kulunut huhtikuun huippukokouksesta ja sen jälkeen neuvosto ja komissio ovat pyrkineet löytämään ratkaisuja puheenjohtaja, maa, komissio ja neuvosto ovat laatineet tällaisen tiekartan näistä ajatuksista, jotka hyväksyttiin huhtikuussa. Komissio on julkaisut raportin maahanmuutosta. Neuvosto on ryhtynyt työstämään sen eri näkökulmia, varsinkin erityisasioita, jotka liittyvät maahanmuutto-ohjelman täytäntöönpanoon. Huomenna huippukokouksessa kiinnitetään tässä politiikassa kolmeen erityiseen asiaan huomioon. Uudelleen asut auttaminen, integraatio ja sitten toisekseen palauttamiset ja kolmanneksi yhteistyö. kotivaltioiden ja transitvaltioiden kanssa. Nämä ovat kaikki elementtejä, jotka liittyvät yhteen ja integroitu lähestymistapa vaatii myös sen, että tarjoamme suojelua niille, jotka sitä tarvitsevat, mutta tämä ei kuitenkaan riitä. Näiden asioiden on kuljettava käsi kädessä tehokkaan palauttamisjärjestelmän kanssa, kun on kysymys laittomista maahanmuuttajista. Ei ole mikään salaisuus, että tällä hetkellä käydään kovia keskusteluita komissiossa näiden pakolaisten uudelleen sijoittamisesta. Yleisasioiden neuvostossa eilen kävi ilmi, että tarvitsemme konsensusta, jotta löydämme ratkaisun maahanmuuton haasteille. Meidän on löydettävä tasapaino vastuun ja solidaarisuuden välillä, jotka muodostavat kuitenkin Euroopan unionin maahanmuuttopolitiikan suurimman osan. Ministerit osoittivat äh, halua löytää ratkaisu näihin maahanmuutto-ongelmiin. Me tarvitsemme sovelian mekanismin, jonka avulla voimme vastata tähän erityistilanteeseen. Ja meidän täytyy myös voida antaa apua niille maille, jotka ovat puskurina, jotka ensimmäisenä vastaanottavat äh, nämä maahanmuuttajat. Meidän täytkäisyjä poliittisiin äh, ja teknisiin asioihin monet jäsenvaltiot ovat eri mieltä siitä ja he näkemyksiä siitä, mikä jäsenvaltioiden roolin pitäisi tässä kysymyksessä olla. Sen vuoksi neuvoston täytyy yhä enemmän olla mukana tässä asiassa ja myös äh, informoida näistä päätöksistä. Maahanmuuttokysymys äh, on äh, arkaluontoinen kysymys ja lähestymistavan täytyy olla hyvin tasapainoinen ja mitään tällaisia poppakonsteja ei löydy. Ongelma on tällä hetkellä esimerkiksi se, että Unkari, tai informaation mukaan Unkari olisi luopunut Dublinin järjestelmästä. Tämä ei ole mikään ratkaisu, vain vuoropuhelun ja yhteistyön kautta ja yhteisön lainsäädäntöä noudattaen voimme löytää ratkaisun nykyisiin haasteisiin. Mutta kuten sanoin, kaiken kattava lähestymistapa on kaikkein tärkeintä ja meidän täytyy antaa tukea lyhyellä aikavälillä sekä löytää pitkän aikavälin ratkaisu tulevaisuuteen. Maahanmuuton haasteet tulevat olemaan meidän esityslistallamme vielä kauan ja tulemme tekemään intensiivistä työtä myös tämän huippukokouksen jälkeen. jäsenet. Seuraavana esityslistan kohtana huippukokouksessa on turvallisuuskysymykset ja turvallisuushaasteet. Sisäiset ja, ö, sisäinen ja ulkoinen turvallisuus Euroopan unionissa on ollut hyvin haasteellista. Maailma ja Eurooppa ihan yleisellä tasolla on muuttunut hyvin paljon. Me elämme hyvin erilaisessa geopoliittisessa tilanteessa. Huippukokouksessa tullaan katsomaan sitä työtä, mitä on tehty sisäisen turvallisuuden puitteissa. Ja puheenjohtajamaa on tehnyt hyvin paljon vahvistaakseen turvallisuutta Euroopan unionissa. 16. kesäkuuta neuvosto vahvisti ja hyväksyi uudistetun EUn sisäisen strategian turvallisuusstrategian. Parlamentin näkemykset otettiin tässä myös huomioon ja me olemmekin saaneet tässä aikaan edistystä monissa asioissa. Informaation vaihdon lisääminen jäsenvaltioiden kesken ja ensimmäinen heinäkuuta lähtien EUn internet sisällä raportointiryhmä käynnistää työnsä. Meidän täytyy kuitenkin tehdä enemmän turvallisuustarkastuksia EUn ulkorajoilla. Samoin meidän täytyy työskennellä PNR-direktiivin parissa. Ja neuvosto pyytää parlamenttia ää, käynnistämään trilogeita asioista. Yhteistyö ulkosuhdehallinnon kanssa – on myös tärkeää, että ulkosuhdehallinto tulee raportoimaan neuvostolle siitä, mitä on tehty terrorismin vastaisessa taistelussa. Neuvosto tulee myös keskustelemaan turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Ja siinä me tulemme katsomaan, mitä on saatu aikaiseksi vuoden 2013 joulukuun tapaamisen jälkeen. Tilanne on nyt hieman erilainen, mitä tulee haasteisiin, ja sen vuoksi on hyvin tärkeää, että me olemmekin sopineet eh, uudesta eh, Uniform Med-operaatiosta Välimerellä. Me tarvitsemme uutta strategiaa ja neuvosto tulee pyytämään korkeaa edustajaa valmistelemaan tällaista strategiaa. Me tulemme pyytämään korkeaa edustajaa myös johtamaan työtä, kun valmistellaan strategista tiedonantoa. On tärkeää koordinoida ja toimia myös disinformaatiokampanjoita vastaan, joita kolmannet osapuolet tekevät. Neuvosto jatkaa yleisasioiden neuvoston keskusteluita ja pyrkii löytämään äh, ratkaisuja uuteen kommunikaatiopolitiikkaan. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä, jotta voimme äh, taistella myös äh, tällaisia hybridiuhkia vastaan. Ja sen vuoksi 18. toukokuuta tehty yleisasioiden neuvoston päätös oli hyvä. Nimittäin siellä päätettiin, että valmistellaan ehdotuksia, kuinka käsitellä näitä kyberturvallisuuteen liittyviä asioita. Ja me pyydämme myös, että EUn väli, kaikki välineet otettaisiin käyttöön. Me odotamme että nämä asiat tulevat olemaan jatkuvasti neuvoston ja huippukokouksen esityslistalla. Tällä kertaa esityslistalla on myös talouteen liittyviä kysymyksiä. Talouden indikaattorit osoittavat, että tilanne on elpymässä ja että talous kasvaa 1,8 prosenttia. Ja ensi vuonna elpyminen tulee nousemaan jopa 2,1 prosenttiin. Työttömyystaso on laskemassa. Positiivisia tuloksia on nähty johtuen ulkoisista tekijöistä sekä täytäntöönpannuista ohjelmista, mutta meidän on tehtävä vielä paljon, että taloudellinen kasvu olisi pitkän aikavälin kasvua ja pysyvää. Vuosittainen talouden koordinointisykli tai Euroopan ohjausjakso, joka juuri päättöisi, siinä on kolme prioriteettia,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 veiksmīgu norisi tā jaunajā pilnveidotajā veidolā. No, no, no. Il problema è nella cabina lettone, quindi. Latvian kopissa on pieniä ongelmia, eli odottelemme hetkisen. Yes, English, yes. No, no pero en la cabina no problema. Sì. Miga viņš saka, Please. Arvojäsenet, kuten jo mainitsin, niin taloudellisen hallinnan alalla yksi prioriteeteista puheenjohtajamaalle oli täytäntöönpanna menestyksekkäästi eurooppalainen ohjausjakso sen uudessa muodossaan. Maakohtaiset analyysit julkaistiin aikaisemmin ja enemmän kiinnitettiin huomiota maakohtaisiin suosituksiin. Tämä edistää rakenneuudistuksia, jotka ovat hyvin tärkeitä, kun parannetaan Euroopan kilpailukykyä ja elpymistä puheenjohtajamaa on pyrkinyt luomaan hyvän pohjan jatkuville keskusteluille rakenneuudistuksista ja neuvosto on tehnyt hyvin paljon luodakseen ennalta ennakkoehdot taloudelliselle kasvulle. Ja mainitsen tästä nyt muutamia esimerkkejä. Ensinnäkin todella lyhyessä ajassa kykenimme sopimaan Euroopan strategisten investointien rahastosta esiristä ja haluankin kiittää sydämestäni komissiota ja parlamenttia, jotka ovat tehneet todella paljon työtä, joka toivon mukaan päättyy positiiviseen äänestystulokseen tänä iltana. Toisekseen neuvosto tämän kuuden kuukauden aikana on kiinnittänyt hyvin paljon huomiota siihen, että hyödynnettäisiin yhtenäismarkkinoiden kaikki potentiaali ja myös vähentää niitä esteitä, mitä on esimerkiksi digitaalisille sisämarkkinoille. Me tiedämme kaikki, että mikäli emme sopeudu digitaalisen ajan haasteisiin, me tulemme häviämään sekä kasvussa, kilpailukyvyssä että työpaikoissa. Erityisen tärkeää tällä on innovaatiot ovat kasvulle. Sen vuoksi täytyy myös huomioida komission digitaalinen sisämarkkinastrategia, ja neuvosto onkin kiinnittänyt siihen paljon huomiota ja tämä tulee nyt johtamaan moniin toimenpiteisiin digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamiseksi. Ja me odotamme, että voidaan viedä päätöksiä digitaaliset sisämarkkinat ja että saadaan vietyä loppuun tämä suurin lainsäädäntöpaketti. Tärkeää on myös telekommunikaatiosisämarkkinat, verkostot, informaatiot, turvallisuus ja sen lisäksi neuvosto tulee kiinnittämään erityistä huomiota talous ja monetaariunionin loppuun viemiseen. Neuvostolla on ensimmäinen keskustelu aiheesta Luxemburgin puheenjohtajakauden aikana, ja silloin työtä tullaan jatkamaan kaikissa eri neuvostoissa. Tässä raportissa on paljon erilaisia suosituksia siitä, kuinka parhaalla tavalla hallinnoidaan talousunionia ja huomenna valtion päämiehet puhuvat tästä asiasta enkä nyt halua etukäteen puhua siitä, mistä puhutaan, mutta käsittääkseni ilmassa on paljon hyviä ajatuksia ja ideoita, millä tavalla tehdä EUsta kestävämpiä, viedä rakenteet päätökseen pitkällä aikavälillä. Paljon on vielä tehtävissä, jotta voidaan eh, viedä eteenpäin konvergenssia. E-, eroavaisuudet eh, euroalueen jäsenvaltioiden valtioiden kesken saattaa olla uhka unionille. Arvojäsenet, kun te, te näette ja kuulette, niin huominen huippukokous on hyvin täynnä tärkeitä aiheita. Minä olen täällä tänään kuulemassa teidän kommenttejanne ja näkemyksiänne ja odotan mielenkiinnolla intensiivistä ja mielenkiintoista keskustelua. Kiitos. Kiitoksia neuvoston puheenjohtajavaltiolle ja sitten komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Timmermans, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Rouva valtiosihteeri, hyvät naiset ja herrat, jäsenet, kun 15.7. viime vuonna komission puheenjohtaja Juncker puhui parlamentille. Hän sanoi, että komission ensimmäinen tehtävä on löytää ratkaisuja Euroopalle – luoda siltoja Euroopassa. Luoda siltoja Euroopan ulkopuolelle on mitä etumainen tehtävä. Hän ei ole juuri tässä syystä tänään. Hän olisi jo halunnut olla läsnä Isnonassa, mutta hän pyrkii rakentamaan siltoja Kreikkaan. Nous avons fait tous ces derniers mois, ces derniers jours. Se, mitä me teemme viime viikkoina ja sinä Kreikan kanssa on siltojen rakentamista koska EU ei ole tehty sulkemaan pois, vaan ottamaan mukaan. Ja kaikki on kiinni jatkuvasta vuoropuhelusta, ja antaa kuulua ymmärrystä ja vastavuorosta kunnioitusta. Mikä on aina helppoa. Tämä ei ole pitkä, hitaasti virtaava virta, vaan jokainen täytyy rakentaa oma osansa sillasta. Ja meidän täytyy löytää sopimus tällä viikolla Kreikasta aikapaineet ovat kovat. Meidän täytyy pyrkiä suoraan maaliin. Jatkoajat eivät ole mahdollisia. Täytyy vastata kreikkalaisten odotuksiin kreikkalaisten, jotka kärsivät. Ja heitä komissio puheenjohtaja Juncker ajattelee. Me haluamme ideoita, työttömyyttä ja sosiaalista prekariteettia vastaan taistelun varten. Me haluamme terveet, vakaat pohjat, pohjan taloudelle. Silloin kaikkien on kannettava vastuunsa. Kreikan hallituksen, euroryhmän ja kansainvälisen valuuttarahaston, Euroopan parlamentin, Euroopan komission. Meidän täytyy kaikkien omistautua sillä, että Kreikka saa uuden alun työllisyyden kasvun ja investointien suhteen niiden toimien pohjalta, joita se toteuttaa, mutta myös eurooppalaisten varojen pohjalta. Silloin kaikki sopimuksen välttämättömät ehdot ovat olemassa. se on valmis aktivoimaan tai pikemminkin uudelleen aktivoimaan 35 miljardia euroa Euroopan budjetista Kreikan tukemiseksi. Pääjohtaja Juncker ehdottaa ratkaisuja, jotka pyrkivät helpottamaan rakennerahastoja vastaanottoa tai absorbointia ja, ja välittömästi esirahaston kautta saamaan liikkeelle merkittäviä summia investointiprojektien liikkeelle saamiseksi reaalitaloudessa. Vain yhteiset ponnistelut auttavat löytämään kaikille hyväksyttävän ratkaisun, jolla me luottavaisia, että näin tulee käymään näiden kahden seuraavan päivän Euroopan neuvoston jälkeen. Siltä rakentaminen. Sillä meidän täytyy omistautua jälleen tämän Euroopan neuvoston aikana. Maahanmuuton suhteen neuvosto on sanonut sanansa. Se on alue, jolla Eurooppa kykenee ilmaisemaan solidaarisuutensa. Olin läsnä neuvostossa eilen. Joskus sitä yllättyy miten kepeästi jotkut jäsenvaltiot vaativat solidaarisuutta, mutta ovat aika uppiniskaisia, kun niiltä itseltään pyydetään sitä. Olemme kaikki valmiita sanomaan, että maahanmuuttokriisin ja humanitaarisen kriisin täytyy puuttua. Kaikki maat kohtaavat sen. Tavalla tai toisella sitä täytyy tehdä, koska kaikki kohtaavat tämän aikaisemmin tai myöhemmin on sanottu ja hyvä on, että on sanottu, että nyt on kiireellistä saada sopimus siitä, mitä pitää tehdä, jotta Euroopan solidaarisuus ei olisi vain tyhjiä sanoja tai krokotiilin kyyneleitä jokaisen välimeren äh, tragisen tapahtuman jälkeen, vaan että Eurooppa toimii etujen ja arvojen mukaisesti. Euroopan neuvoston minuutin hiljaisuus ei Seurauksena saa olla sitten kuukausin hiljaisuus, kun vaaditaan vastausta. Meidän täytyy ojentaa käsi niille, jotka jättävät maansa henkensä kaupalla, maita, joita ri- konfliktit repivät, pyrkien saamaan kansainvälistä suojelua, johon heillä on oikeus. Kysymys on ihmisarvon kunnioittamisesta. Meidän täytyy myös konkreettisesti osoittaa solidaarisuutamme niille jäsenvaltioille, joita kohtaa voimakas maahanmuuttopaine. Tällä hetkellä ne ovat Italia ja Kreikka huomenna ehkä jotkut muut maat. Kaikilla solidaarisuusmekanismeissa, ka solidaarisuusmekanismeilla on tarvetta. Ja yhdessä toimivalla meidän on sellainen luotava, eikä vastakkainasetteluille. Tällä hetkellä ihmiset kuolevat välimerellä. Puhukaamme selkeästi. Emme puhu kiintiöstä, kun puhumme ihmisistä. Tämä on väärinkäsitys. Puhumme uudelleen jakamisen avaimista. Emme puhu turvapaikkaoikeuskiintiöstä. Meillä on kaikilla solidaarisuusvelvollisuus. Puheenjohtaja Juncker voimakkaasti tukee komission ehdokkaita uudelleen siirtojen ja uudelleen suhteen, koska nämä ehdotukset ovat välttämättömiä ja takaavat hyvän tasapainon solidaarisuuden ja vastuun välillä. Yksikään ja se valtio ei ole parempaa ratkaisua ehdottanut. On a dit à plusieurs reprises, nous ne voulons Oh, meillä on sattu monen, monen kertaan, että tätä me emme halua. Vaihtoehtoja ei ole esitetty. Minä painotan voimakkaasti, voimakkaasti sitä, että jako jäsenvaltioiden kesken tulee tapahtua tehokkain keino, sillä kokemus on osoittanut, että vapaaehtoisuus ei toimi. Il va donc falloir que nous nous mettions d'accord. Täytyy siis heinäkuun loppuun mennessä hyväksyä solidaarisen ja tasapuolisen uudelleen ja on periaatteet, jotta täytäntöönpano voisi alkaa mahdollisimman nopeasti. Toimimattomuus nyt olisi yhtä raskas kuin jakaessa se, että me ei nyt mitään merkitsisi arvojemme kieltämistä, arvojen, joihin me olemme voimakkaasti kiintyneitä. Alo? Tiedämme hyvin. Tämä maita, jolla on opt-in, toisia, jolla on opt-out. Mutta Eurooppa on sitä uskottavampi, mitä enemmän se auttaa niitä, jotka ovat hauraimmassa asemassa. Ja kun se toimii solidaarisesti, me me pidämme tervetuloa näitä äh, Sveitsi, Norja, Liechtenstein ja Irlanti ovat ilmoittaneet aikeistaan osallistua tähän uudelleen siirtämis, uudelleen asettumismenettelyyn ja pyydämme muita maita inspiroitumaan näiden maiden esimerkistä. Samaan aikaan meidän täytyy olla anteliaita niille, joilla on oikeus kansallisen suojeluun. Täytyy olla myös tiukkana niihin, joilla ei ole mitään oikeutta olla Euroopassa tai kansainväliseen suojeluun. Siksi olemme tänne ehdotuksia palauttamis, paluu ja va- takaisin asettautumisen suhteen. Silloin ihmisten reaktiot ovat että ihmiset, joilla ei ole oikeutta turvapaikkaan, jäävät kuitenkin maahan. Eli meidän täytyy lähestyä asiaa kalta puolelta. Ja aivan kuin kriisin oireisineksi, eikö pidä tarttua, meidän täytyy myös kääntyä siirtomaiden mait suuntaan syin tarttuaksemme. Epävakaus, köyhyys, Libiassa, Syyriassa, kautta Afrikan. Silläkin täytyy rakentaa siltoja ja jakaa enemmän vastuuta, tehdä enemmän yhteistyötä afrikkalaisten kumppaneiden kanssa. Ja jäsenvaltioiden täytyy lisätä kehitysapua. Se on välttämätöntä. Me tarvitsemme 0,7 prosenttia nyt, ei ensi vuonna, vaan nyt. Puolustuksesta. Ukraina Su- Syyriä, Lähi-Itä. Kaikki nämä ovat, että naapuristamme on yhä haavoittuvampi, epävakaampi. Ja näin tällä, että Eurooppa käyttäisi vain pehmeätä voimaa, soft poweria. Sitä ei ole ilman kovaa voimaa. Me tarvitsemme integroitu puolustus on kysymys uskottavuudesta. Ei kysymys ole joskus tulevat eurooppalaista armeijaa. Tämä on vanha eurooppalainen pitkän aikavälin projekti. Ei ole myöskään kysymys siitä, että luotaisiin Euroopasta joku vastaehdotus Natolle. Emme ole kilpailijoita, vaan kumppaneita. Meidän täytyy työskennellä savussa ja samassa tahdissa edetä. Puolustuksen alla me tarvitsemme vahvistettua yhteistyötä. Ja Lissabonin sopimuksessahan on tähän liittyviä säädöksiä. Meidän täytyy tehdä paremmin asioita yhdessä kuin erillään ja kansallisten eroja vallitessa. Tällä hetkellä yli 80 prosenttia puolustusinvestoinneista, laiteinvestoinneista ovat kansallisia. Ja budjettisyystä täytyy luoda siltoja, olla enemmän yhteistyössä puolustusmarkkinoilla, myös tutkimuspuolella ja hankinnoissa, jotta me vastaamme yhteisiin haasteisiin. Lopuksi täytyy luoda siltoja tulevaisuuteen ja viedä loppuun talous- ja rahaunioni säilyttäen sisämarkkinoiden koskemattomuus. Kriisin osoittanut, että euro suojelu meitä ja on tuonut meillä rahapoliittista vakautta ilman euroa olisimme eläneet erittäin mm, mieltävä hetki, jossa kansallinen itsekkyys olisi valinnut, mutta ratkaisu tiput taivaasta – vaan ne ovat kiinni meidän uskottavuudestamme liittyen vakauspolitiikkaan, talo, tasapainoisen kasvun politiikkaan, kilpailukykyiseen sosiaaliseen markkinatalouteen, täystyöllisyyteen, sosiaaliseen edistykseen ja kansalaisten vaurauteen. Ja mietinnän yritys. Huomaapa, että englannin käännös toimii hyvin, Tulkaus toimii hyvin. ja viiden puheenjohtajan raportti on tehnyt tehtävänsä. Juncker puhui eilen puhemies Schulzin kanssa ja tarjoaa tiekartan viedä loppuun raha- ja talousliitto käytännöllisellä tavalla. Joitakin aloitteita pitäisi viipymättä toteuttaa. Ensimmäiset toimenpiteet pitäisi ottaa 2015 ensimmäinen seitsemättä käyttöön, eh, jolle on enemmän aikaa. Muu tarkoitus tarjoaa eh, etenemissuunnitelman kansalaisille ja liittyen luottamukseen, joka kohdistuu yhteiseen valuuttaan. Ensimmäinen vaihe, joka syvenee käytännön myötä, ja se jatkuu ää, eh, tästä eteenpäin. Siinä pohditaan nykyperussopimuksiin, lisätään kilpailukykyä konvergenssia, vastuullista äh, budjettipolitiikkaa, täydennetään rahaliitto ja vahvistetaan talous- ja rahaliiton demokraattista legitimiteettiä. Toisessa vaiheessa pystymme laajempiin toimiin, joilla äh, konvergenssi on sitovampaa ja voimme luoda euroalueen valtiovarainministerin rion. Tässä vuonna 2015 lopun mennessä luomme vakaat puitteet kaikille, jotka ovat hyväksyneet, omaksuneet euron ja haukottelevan kaikille muille. Itänemällä rauhallisesti ja älykkäästi budjettiunioni, rahoitusunioni, poliittinen unioni, talousunioni eivät ole tavoitteita sinänsä, vaan ne vastaavat kansalaisten odotuksiin ja valmistelevat pohjaavat unionia, jotka kykenevät vastaamaan tulevaisille haasteisiin, sillä Euroopan enemmän kuin sisämarkkinat ja yhteinen valuutta. Tämä on kun, kansalaisten kannalta kunnianhimoinen, mutta vaan ei ainoastaan kansalaisten. Nyt lopuksi omalla kielellä puhun. Tänään on äh, Alankomaissa hyvin tärkeä, tunnettu, rakastettu muusikko kuollut, Telau ja haluaisinkin siteerata puheenvuoroni lopuksi häntä, koska hänen kaikkein tunnetuin laulunsa on sellainen, jota voi käyttää erittäin hyvin huippukokoukseen ja siihen henkeen, joka toivon mukaan elää huomisessa kokouksessa. Siteeraan. Jokainen on maailmasta ja maailma on jokaisen. Kiitos. A nome del gruppo del Partito Popolare Europeo. Sitten Euroopan kansanpuolueesta Weber, olkaa hyvä. Vicepresident, liebe Vertreterin des Europäischen Rates. Puhemies, neuvoston puheenjohtaja, komission jäsen. Haluaisin keskittyä siihen asiaan, joka meitä kaikkia eniten puhuttaa. Euroalue ja eurovaluutta ja Kreikka. EPP haluaa, että Kreikka jää euroon. Meistä tuntuu, että, että me tunnemme, että tilanne on vaikea ja on tehtävä vaikeita päätöksiä ja Jean-Claude Juncker saa kaiken meidän tukemme hänen toimilleen. Haluaisin myös sanoa, että tämä kriisi, joka on elänyt jo viitisen vuotta finanssi- ja talouskriisinä, niin voisi sanoa, että voimme olla ylpeitä kuitenkin siitä, mitä Portugalissa, Irlannissa ja Kyproksessa on saatu aikaiseksi. He ovat tämän ohjelman kautta jälleen itsenäisesti omalla tiellään eteenpäin menossa ja nyt meidän täytyy selvittää Kreikan tilanne. Ja haluaisin myös tuoda esiin turhautumisen siitä, että hyvin paljon aikaa on tuhlattu. Me olemme kuukausia keskustelleet teknisellä tasolla, on puhuttu, äh, hierottu, mitään ei ole saatu aikaiseksi ja aikaa on vaan käytetty, äh, koska Kreikan uusi hallitus ei kyennyt äh, esittämään mitään konkreettisia ehdotuksia. Nyt sitten maanantaina onneksi onnistui, että ensimmäisen kerran saimme edes tekstin käsiimme. Ja viiden kuukauden jälkeen kommunistisen hallituksen pitäisi ehkäpä hieman katsoa, mitä nämä uudet poliitikot ovat saaneet aikaiseksi. Sanotaan, että he olisivat ottaneet rikkinäisen maan käsinsä ja nyt ovat lähteneet sitä rakentamaan. No, tammikuussa tilanne oli sellainen, että Kreikan, Kreikassa oli jopa pieni ylijäämä ja nyt se on kuitenkin sulanut ja budjetissa on alijäämä ja esimerkiksi eläkkeitä ei enää voida tässä kuussa maksaa. Eli tilanne oli jo sellainen, että siellä oli pieni kasvu vuosien katastrofin jälkeen, niin tammikuussa oli jo hieman taloudellista kasvua ja nyt siellä ollaan todella suuressa lamassa ja kukaan ei enää investoi Kreikkaan. Meillä oli pankkeja, jotka olivat jossain määrin vakaita. Tänä päivänä Kreikan pankit ovat joutuneet siihen tilanteeseen, että kansalaiset eivät itse enää luota ja miljardeja nostetaan sieltä. Ja loppujen lopuksi, täällä puhutaan koko ajan siitä, että rikkaiden pitäisi maksaa Kreikassa. No, viisi kuukautta on mennyt. Mitä siellä tapahtui hallitus ja viimeisinä kuukausina ei ole mitään tapahtunut. Tämä nyt oli vain pakko sanoa. Hyvät kollegat, tämä on se tase, mikä meillä on edessämme tällä hetkellä viiden kuukauden jälkeen, Tsipraksen hallituksen jälkeen. Mutta siitä huolimatta me olemme huolissamme, me välitämme, me neuvottelemme. Ehdollisuus on tärkeä asia, koska Kreikka tarvitsee suunnitelman, jolla se pääsee tästä noidankehästä irti. Sen vuoksi me vaadimme ohjelmaa, jossa äh, rahan lainaajat yhdessä Kreikan kanssa päättävät ohjelmasta, joka tarjoaa Kreikalle loppujen lopuksi myös mahdollisuuksia. Ja sanon myös, että pallo on Ateenalla. Me tarvitsemme äh, Ateenasta käsin ehdotuksia siitä, miten ongelmat ratkaista. Ja se, että Tsipras ja Varoufakis allekirjoittavat äh, sopimuksen, ei riitä siihen, että eurooppalaiset enää luottaisivat Kreikkaan. Tämä on tilanne tällä hetkellä. Ja meillä ryhmässä monet ovat todella turhautuneita kreikkalaisten kumppaneiden käyttäytymiseen ja äh, asennoitumiseen. Siitä huolimatta me tuemme kaikkia ponnisteluita niin, että Kreikka pidetään mukana euroalueessa. Eivät äh, ihmiset ole siinä syypäinä. Me tuhannet ihmiset ovat osoittaneet mieltään Ateenan kaduilla ja he haluavat jäädä euroon ja he haluavat eurooppalaisten apua ja me EPPnä seisomme näiden ihmisten takana. Hyvät kollegat, vielä toinen asia, nimittäin maahanmuuttokeskustelu. Me tarvitsemme laillisia teitä tulla Eurooppaan, varsinkin niille, jotka tarvitsevat meidän tukeamme ja suojeluamme. E, esimerkiksi Syyrian pakolaiset e, ja heidän uudelleen sijoittelu on erittäin hyvä e, ehdotus, jota kukaan ei voi kaataa. Ja sen vuoksi me tuemmekin neuvostoa ja komissioa olemaan tiukkoja niin, että UNHCRn nimittämiä syyrialaisia pakolaisia tuettaisiin. EPP-ryhmä vaatii myös kun me katselemme lukuja ja me katselemme myös väärinkäytöksiä. Kaksi kolmesosaa kaikista äh, hakemuksista äh, hylättiin. Meidän täytyy myös selkeästi sanoa, että Euroopan täytyy työskennellä selkeästi ulkorajojen turvaamiseksi ja äh, ulkorajoilla täytyy voida sanoa, että sinä saat tulla ja ne, joilla ei ole mitään oikeudellisia perusteita, hänelle voidaan sanoa, että sinun pitää jäädä ulkopuolelle. Ja sitten jäsenehdokkaita, esimerkiksi Serbia. Serbian tulee erittäin paljon pakolaisia. Meidän täytyy saada selkeyksiä siitä, että kysymys on turvallisista kolmansista valtioista ja sama koskee myös Turkkia. Ja Turkin täytyy ottaa vastaan käännytetyt pakolaiset ja palautuspolitiikassa vetoan myös komission varapuheenjohtajan, että hän neuvottelisi afrikkalaisten ja aasialaisten lähtömaiden edustajien kanssa niin, että saataisiin aikaan palauttamissopimukset. Me tarvitsemme tasapainoisen ehdotuksen tukea, mutta rajoitusta kuitenkin ulkorajoille, koska ei kaikkia ulkomaalaisia voi samaan pataan laskea ja samalla kammalla vetää ja sen vuoksi väärinkäytöksiä vastaan on ö, taisteltava. Per il gruppo dell'alleanza progressista. Ja sitten SND-ryhmästä edustaja Pitteellä, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies, hyvät kollegat. Kiitoksia Latvian puheenjohtajavaltiolle tehdystä työstä. Olisin tänään todellakin halunnut puhua tästä neuvotteluiden onnistumisesta Kreikan suhteen, mutta ikävä kyllä vielä puhutaan siitä, onnistuuko tämä. Helmikuussa sanottiin, että sopimus on löytynyt, huhtikuussa todettiin samaa. Maanantaina tuntui, että nyt vihdoinkin päästäisiin yhteisymmärrykseen. Tämä nyt ehkä oli oikea kerta, mutta nyt sitten taas kuuluu kriittisiä ääniä. Kansainvälinen valuuttarahasto, jotkut henkilöt oikeistosta Euroopassa – puhuvat näin ja henkilö, jota kunnioitan Weber nyt vielä kello 15 sanoo, että Kreikan hallituksen pitää tehdä lisää ehdotuksia. Sopimus on nyt pöydällä ja siihen on päästy juuri siksi, että Juncker ja komissio ovat tehneet ponnisteluita ja meidän täytyy ottaa huomioon se, että tässä asiassa pitää toimia vastuullisesti ja tasapainoisesti. Mutta jos sopimukseen päästään, niin miksi meidän täytyy vielä odottaa? En osaa nyt kuvitella, voisimmeko olla enemmän vielä naurettavia. Eli jostain ALV-kysymyksestä idellä ja sillä sitten vaarannetaan koko Euroopan ja euroalueen tulevaisuus. Mitä peliä tässä nyt oikein pelataan? Jos joku haluaa nyt sitten pelata Kreikan kansan elämällä, niin me sanomme, että se ei käy hallitukset, ja mehän emme nyt ole Tsipraksen hallituksessa, mutta hallitukset muuttuvat, kun kansalaiset äänestävät. Ja tässä nyt ei kyseenalaisteta Tsipraksen hallitusta, emmekä mitenkään sitä tuomitse. Me haluamme nyt puhua siitä, miten pelastetaan Kreikan kansa ja euroalue. Jos nyt jatketaan näitä teknisiä neuvotteluita, niin se johtaa vaaraan, Euroopasta, joka on byrokraattinen, jossa ei ole mitään näkemystä myöskään maahanmuuttoasioissa. Ja haluaisin kiittää puheenjohtaja Timmermansia hyvästä puheenvuorosta. Hän oli tiukka, mutta neuvostossa nyt tilanne on hiukan erilainen ja haluan tämän sanoa ihan suoraan ja vähän surullisena – Yhtäältä on maita kuten Italia, joka on sitoutunut siihen, että tehdään kaikki mahdollinen, jotta voidaan pelastaa henkiä Välimerellä, mutta sitten esimerkiksi Unkarin hallitus yksipuolisesti rakentaa sitten muureja, jotta maahanmuuttajat eivät pääse maahan. Ja olen kyllä hyvin surullinen, että Unkarin tyyppisessä maassa, joka on itse kärsinyt rautaisiripusta, ja nyt sitten se rakentaa maahanmuuttajia vastaan uusia muureja. Euroopan komission strategia on ollut oikea. Ja osittain se on hyväksytty jäsenvaltiossa, mutta vain osittain. 40 000 maahanmuuttajaa on hyväksytty, ja, mutta tämä ei kuitenkaan riitä. Ymmärrän kyllä diplomatian, mutta ei kaikkea voi äh, vähentää vain lukujen tai sanojen tasolla. Jotkut valtiot tukevat solidaarisuutta, mutta eivät kuitenkaan halua mitään pakollista järjestelmää. Mitä tämä tarkoittaa? Siis selittäkää minulle, mitä tämä merkitsee. Ei saa olla mitään siis pakollista järjestelmää. Siis selittäkää tämä konkreettisesti, mitä tämä tarkoittaa. Ja tämä on kuitenkin hyvin tärkeä inhimillinen kysymys. Ja nyt sitten tässä takerutaan johonkin sanamuotoihin ja merkityksiin – meidän täytyy nyt osoittaa, mistä tässä on oikeasti kysymys, ja että me pystymme vastaamaan tähän kysymykseen olemaan johtajia. Jos me emme ole johtajia Euroopassa, niin sanon tämä nyt hallituksille. Miksi me pelkäämme populisteja? Populistit ja Euroopan vastaisuus ovat syntyneet siitä, että ei ole toimittu riittävästi. Jos Orban tekee nyt mitä tekee, jos joku jäsenvaltio vastustaa toista, niin se johtuu siitä, että ei ole tehty Euroopan, Euroopassa päätöksiä. Eli jos tästä asiasta tehtäisiin eurooppalainen päätös, niin sitten keskustelu päättyisi. Euroopan parlamentilla on oikeus saada äänensä kuuluville, huolimatta siitä, että on tiettyjä vähemmistöjä, joita kyllä kunnioitan, mutta en ole samaa mieltä heidän kannoistaan täällä. Eli tässäkin asiassa he ovat aina olleet hyvin vahvoja kannoissaan, ja tämän haluan vielä toistaa tässä puheenvuorossani. Kiitos. A nome del gruppo dei Sitten ECR-ryhmän nimissä edustaja Kamal. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää Latvia puheenjohtajamaana teidän ajastanne toimiessaan tämä viimeinen esiintymisen. Niin yksi kilpailukyvyn ongelmista eu on, että olipa ongelma mikä tahansa, niin täällä yritetään ratkaisuvat lisää Eurooppaa, lisää säätelyä, vaikka ryhmässä kampanjoimme byrokratiaa vastaan, niin joka estää yrityksiä olemasta työpaikkaa. Kun me mietimme, mitä huippukokouksessa keskustellaan, Kreikka, välimeren kriisi, ratkaisu on jälleen ei lisää byrokratiaa, vaan vähän enemmän laastaria. Jos ajatellaan potilasta, joka Kreikka on tällöin, hän kuusi se kriisi ää, lähestyy, sen sijaan, että antaisimme lääkettä, pistämme taas lasteria. Ja nyt taas lasteria annetaan plastuksen muodossa. Ja sitten seuraava kriisi taas jotain uudelleen järjestelyitä tai muuta ja lasteria ja niin edelleen. Jos ja kun me saamme uuden sopimuksen, kuinka ennen palaamme tänne keskustelemme samasta kysymyksestä? kauanko kestää en, ennen kuin Euroopan on loppuun laastarit. Kuinka kauan tämä peli jäsenvaltioiden voi keskeä. euroalueen pohjoismaat toteavat, että heillä on varaa pitää Euroopassa Kreikan, mutta ei ole rehellisiä veromaa. Budjettipolitiikan täytyy olla transparenttia pohjoisesta etelään ja ikuisesti. Ja Kreikan täytyy myös pelata samaa peliä, jotka täytyy vastuullisesti, kuten on ollut todettu. Nyt on aika lopettaa laastarin läimiminen ja pitää pitää säännöstä kiinni. Välimerkriisin ei ole helppoa vastausta, vaikka monet niin väittäisivät. Ei, ei ole niin, että me voisi päättää, päästä ketään sisälle, mutta me voi kaikkiakaan päästää. Ilman strategiaa me tarjoamme ää, äh, pelast, aluksia pelastaa ihmisiä, onnettomia ihmisiä merestä komission suunnitelma kirjastaa tärkeitä asioita, kuten ihmiskauppaan puuttuminen ja niiden palauttaminen, jotka eivät pakene vainoa, ja niiden auttaminen, jotka ovat epäonnistuneissa valtioissa ja eturintamassa, vaikka jotkut jäsenvaltiot voisivatkin tehdä enemmän auttaakseen. Kiitiöjärjestelmän ehdottaminen oli virhe, koska yhteistyöasiasta komissio on ehdottanut pakottamista. Solidaarisuuden sijasta meillä on nyt vastakkainasetteluja. Sen sitten maat keskustelisivat keskenään, ne riitelevät keskenään. Ja eletäänpä yhteistyön hengessä, jotta haetaan ihmisille, jotka jättävät pakenevat maistaan ja käsitelläänpä aido, kunnan hakemukset, aidot hakemukset ennen kuin he tulevat tänne. Ei jälleen lisää laastaria. Puolustuksen ja turvallisuuden suhteen yhteistyö, koordinaatio, ei pakottaminen. Sitä periaatteita pitäisi nopeuttaa maassa toisensa jälkeen, vaalit toisensa jälkeen äänestäjät sanovat, mitä Eser on sanonut, Eurooppa ei voi jatkaa tällaisena, sen täytyy muuttua. Joten David Cameron, pää, yhdistyneen kuningaskunnan pääministeri, sanoi, älkää taikka sitä er- hänen ehdotukseen ostoslistana yhdistyneen kuningaskunnille, vaan aitona mahdollisuutena EUn uudistamiseksi. Ehkä meidän kaikkien elämä olisi Euroopassa sitten helpompaa ja kykenisimme vastaamaan haasteisiin rajoilla, ja niiden tuolla puolen. Per il gruppo dell'Alleanza dei Democrati. Ja sitten liberaalien ryhmästä Verhofstadt, olkaa hyvä. Uh, Mr. President, first of all I want to say... Kiitos. Ensin haluaisin sanoa puheenjohtaja Timmermansille, että minä ajattelin, että olisitte laulaneet lopuksi, mutta ettepä nyt sitten laulaneetkaan. Mutta olen täysin samaa mieltä siitä, mitä te sanoitte maahanmuutosta ja näistä ehdotuksista, joita te olette tehneet. Ainoa asia, mitä minulla on tässä sanottavana, on se, että teidän täytyy olla johdonmukainen. Se, mitä te sanoitte, on totta, mutta se, mitä me näemme nyt Unkarissa, ja herra Pitellakin viittasi siihen, se on skandaali jo itsessään, koska se on täysin vastoin yhteisön lainsäädäntöä. Se on täysin vastoin sitä yhteistä lähestymistapaa ja solidaarista lähestymistapaa, jota te puolustitte tässä parlamentissa. Joten toivon todellakin että teidän toisessa puheenvuorossanne, samoin kuin tulevina päivinä komissio, on hyvin selvillä siitä, että se, mitä Orban tekee, on täysin Euroopan lainsäädäntöä vastaan ja että se ei mene lävitse. Tämä koskee meitä kaikkia. Toinen asiani liittyy Kreikkaan. Minä uskon, että me saamme aikaan sopimuksen. Ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin tehdä sopimus. Ei ole muuta mahdollisuutta, koska Grexit olisi huono ratkaisu kaikille. Kreikan kansalle se olisi pahaksi, koska ensimmäinen mitä tapahtuu on devalvaatio. Ja ostovoima laskee 30-40 prosenttia heti ja se olisi pahaksi koko Euroopalle ja euroalueelle koska silloin se osoittaisi, että euro ei ole vakaa valuutta, että euroalueeseen voi liittyä, tulla ja mennä niin kuin bileissä että kun on rahaa, tulee mukaan ja kun ei ole rahaa, niin sitten heitetään pihalle. Eli uskon kyllä, että tässä löydetään ratkaisu. Mutta onko se pitkän aikavälin kestävä ratkaisu? Se, mistä me puhumme nyt, on 7 miljardia toisesta paketista – emme me puhu mistään ratkaisusta Kreikalle, me puhumme siitä, kuinka me annamme nämä viimeiset seitsemän miljardia toisesta paketista. Ja kaikki tietävät, kaikki tietävät, kaikki tietävät, että me puhumme kuitenkin jossain vaiheessa kolmannesta paketista tulevaisuudessa. Ja että on täysin välttämätöntä, että me löydämme lopullisen ratkaisun Kreikalle. Tämä ei ole mikään lopullinen ratkaisu, mistä me nyt puhumme. Lopullinen ratkaisu Kreikalle perustuu kahteen elementtiin, hyvät kollegat. Ensimmäinen elementti on se, että Kreikassa todellakin ryhdytään toimimaan ja kitkemään koko tämä korruptoitunut järjestelmä, ylisuuri julkinen järjestelmä ja avataan markkinat. sitä ei ole tehty. Ei ole sitä, että otetaan pikkasen tuolta eläkkeistä ja otetaan pikkasen tuolta matalista palkoista. Ei, vaan kysymys on siitä, että muutetaan koko järjestelmä, muutetaan koko sosiaalinen järjestelmä. Ja tätä ei ole tapahtunut. Seksi toisekseen, me tarvitsemme myös rakenteellisen äh, raken, ratkaisun tälle velalle. Jos äh, kolme vuotta sitten olisi jo käynnistetty pelastusrahasto, tämä olisi saattanut ratkaista koko ongelman. Ja nyt, nyt sitten, nyt me käsittelemme Kreikan kaltaista maata, joka pyytää rahaa. Ja, ja nyt me sanomme, ei, ei anneta Kreikalle rahaa. Koska, miksi me emme saaneet samaa apua silloin, kun me olimme ongelmissa? Jos meillä olisi ollut äh, tämä rahasto, niin, niin tilanne olisi nyt ihan eri. Ja sitten vielä lopuksi tästä raportista äh, jonka olemme saaneet äh, herra Timmermans komissiolta. Olen tästä hyvin tyytyväinen. Minusta tämä on hyvä pohja ja tämä ei ole täydellinen, mutta esimerkiksi tämä rahasto ei ole tässä mukana. Mutta tämä on kuitenkin hyvä pohja, josta voidaan aloittaa. Ja parlamenttina me voimme tukea tällaista lähestymistapaa. Ja yksi asia vielä, hyvät kollegat, sanon tämän nyt suoraan myös herra Pitellalle ja Weberille. Me äänestämme neljän tunnin kuluttua vai viiden tunnin kuluttua mietinnöstä, Beresin mietinnöstä. Me äänestämme Beresin mietinnöstä ja siinä on vähemmän kunnianhimoa kuin komission viiden varapuheenjohtajan raportissa paperissa. Mitä me teemme? Tämä parlamentti on aina ollut etonen, etunenässä talouden hallinnassa ja nyt me äänestämme mietinnöstä, joka ei edes käsittele koko asiaa. Ei, ihan oikein. Kyllä, minä tiedän kuinka hommat hoituu, herra Weber. Te olette tehneet tuolla pieniä diilejä sinne ja tänne ja keskustelleet tuolla käytävillä ja tämä on valiokunta-aloitteinen mietintö. Mutta voi sanoa, että minä olen nähnyt Pervansberesin tekevän huomattavasti parempia mietintöjä. Ei tämä ole Pervansberesin vika. Ei tämä todellakaan ole paras mietintö, minkä olet tehnyt. Mutta ennen kuin me käynnistämme äänestyksen, niin minä pyydän, että se palautetaan valiokuntaan, koska se on ihan älytön, se on täysin turha ja hyödytön. Ja sanon tämän kaikille kollegille, varsinkin EPPlle, että jos nyt lähdetään äänestämään mietinnöstä, joka on jo pyyhkästy pöydältä presidentti Junk- puheenjohtaja Junckerin paremmalla ehdotuksella. Eli gruppo confederale della sinistra. Sitten GUE-ryhmästä Edustaja Papadimulis. Kiitoksia, puhemies. Maanantaina nähtiin ja kuultiin julkilausumia ja lausuntoja, jotka kuulostivat ikään kuin Kreikan kriisi löytyisi ratkaisu. Ja sitten euroryhmästä todettiin, että Tämä pitäisi olla nyt hyvä pohja huippukokoukselle ja kaikki sanoisi, sanoivat, että olemme lähellä sopimusta. Ja sitten yhtäkkiä saimme sitten IMFltä ja tietyiltä konservatiivihallitukselta ristiriitaisia tietoja. He ilmeisesti eivät halunneet saada aikaan sopimusta, vaikkakin siitä olisi etua sekä EUlle että Kreikalle. Mutta he haluavat nyt heikentää tätä prosessia ja he haluavat nöyryyttää Kreikan kansaa. He haluavat kyseenalaistaa sen, pitäisikö meidän noudattaa sääntöjä ja itse demokratiaa. Kreikan hallitus ja komission yksiköt ovat laatineet yhdessä ehdotuksen, joka takaa kunnollisen julkisen talouden ja talouden ylijäämän. Siinä on mukana tapoja, joilla voidaan vähentää byrokratiaa ja jolla voitaisiin panna piste tälle häpeälle, joka liittyy 45-vuotiaiden varhaiseläkkeisiin. Ja Weber, ne jotka noudattavat teidän politiikkaanne, äänestivät tämän puolesta vuosikymmeniä, eivätkä Sirisaa. Ja nyt kaikkien pitää tehdä yhteistyötä, jotta saamme aikaan ratkaisun. Eli silloin tämä Grexit voitaisiin unohtaa eurooppalaisessa keskustelussa. Tällä tavalla Kreikan kansalaiset ja Kreikka voi lähteä takaisin kasvuralle ja meidän täytyy nyt katsoa tosiasioista silmään – konservatiivit ovat todenneet, että unionin sääntöjä on rikottu. No 30 prosentin leikkaukset on tehty palkkoihin ja työttömyys on kolminkertaistunut. On myöskin nähty, että velka on noussut 120 prosentista 180 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Tietysti julkinen talous täytyy saada kuntoon, mutta meillä pitää olla kestävä pohja tulevaisuutta silmällä pitäen, ja sen täytyy pohjautua yhteiselle vastuulle. Me olemme tehneet ehdotuksia, ja nyt sitten kansainvälinen valuuttarahasto sanoi, että me emme ole tähän tyytyväisiä, koska tässä sitten verotetaan rikkaita, niitä joilla on yli 50 000 vuositulot, ja ne Tämä koskee maata, jossa on kuitenkin miljoona työtöntä ja monet heistä eivät saa yhtäkään euroa. Viestin täytyy olla selvä. Meidän täytyy löytää ratkaisu tämän kiireellinen asia. Sopimus on jo valmis, se on tehty. No tietysti kun katsottiin maanantain keskusteluita, niin kansainvälinen valuuttarahasto ei ole nyt ikuisesti Euroopan toiminnan keskustassa. Kreikan hallitus on valmis tekemään yhteistyötä, mutta Kreikan kansalaiset eivät vain alistu tällaiseen nöyrytykseen. Kiitoksia. Ja sitten vihreistä puheenvuoron saa Lambea. Puhemies, hyvät kollegat. Kreikan kriisistä eron pääsyyn ainekset on tunnettu ja ensinnäkin täytyy uudistaa ne rakennet, jotka mahdollistavat Kreikan joton sen tähän tilanteeseen. Ja tarkoitan sosiaalisesti oikeudenmukaista budjettijärjestelmää, joka on tällaista tehokasta suojeleympäristöä. Täytyy myöskin uudistaa eläkejärjestelmää, niin että se on tällaista kestävää, kunnioitan kaikkia heikommassa asemassa olevien eläkeläiden oikeudet. Täytyy erityisesti vähentää sotilasmenoja jotka tekevät Kreikasta valitettavasti äh, Naton äh, mestarin melkein. Täytyy tehokkaasti taistella vastaan korruptiota ja klientelismia vastaan. Tässä on ensimmäisiä tekijöitä. Tammikuussa valittu Kreikan hallitus on joskus siitä asti vähän kömpelästikin löytänyt, löytänyt itsestään alo- tai joka on valmis aloittamaan. Mutta kaikki tietävät, että Kreikan investoiminen ei ole Kreikan talouden saatavilla. Ja on hyvä, että komissio on valmis osoittamaan, että komissio on nyt valmis ryhtymään tähän. Ja neuvostoa haluan kohdistamaan Juncker suunnitelma niihin maihin, joilla on suurimpia vaikeuksia Kreikka sijassa. Ja sitten kolmanneksi Kreikan velan täytyy olla kestävällä tasolla. 2010 se oli kestävällä tasolla, 2012 se ei ollut vieläkään kestävä. Toisimman sanoman jälkeen ja rakenne uudistukset, joita Kreikan pakotettu on noudattamaan, pahentaneet tilannetta. Jos ei halua ajatella Kreikan velan uudelleenjärjestelyjä, josta, joka että on vakavasti epäpätevä taloustieteellisesti tai kieltä, kistämällä todellisuuden syyllisellä tavalla tai sitten sellainen ideologinen pakkomielle. Ensin ää, velan antajat on pelastettu, jotka ovat yhtä vapaasti, saavat kulkea täydessä vapa- täysin vapaana. Ja Kreikan velan rakentaminen täytyy olla esityslistalle, täytyy ryhtyä tiukkoihin toimii tässä. Amme sanoa, sanoi, että hulluus on sitä, että tekee, tekee uudelleen ja vielä kerran tekee samat asiat, Toivoin, että <clears throat> joka kerralla tulee eri lopputulema. Toivon, että kollektiivinen äly voittaa hullunen sijasta neuvostossa. Ja tiedän, että jatkot tietyissä hallituksessa Euroopan keskuspankissakin no, jotka toivovat umpikujaa. Tiedän, että he haluavat, että Kreikka jättää euroalue. Minä tiedän tämän. Olen kuullut sen, he ovat henkilökohtaisesti sanoneet niin minulle. Ja minusta tämä asenne on vastuuton. Voin sen ymmärtää, että poliittisten vaihtoehtojen nousu jotka poikkeavat tästä yhteisajattelusta, saattaa ärsyttää jotakin. jotka eivät ehkä kestä sitä, mutta tiedän, että poliittisesti vastuutonta kieltäytyä tästä vaihtoehdosta, koska se merkitsisi ää, tien avaamisen niille, joita on täälläkin. Pelosta stigmatisoinnista ja toisen hylkäämisestä oman kaupparahastonsa. Per il gruppo Europa sitten EFDD-ryhmästä edustaja Nato. Um. Ähm. Puhemies. Viime vuoden äh, Euroopan vaaleissa meitä pidettiin äh, hulluina, kun puhuttiin eurooppalaisesta armeijasta. Mutta me, silloin te sanoitte, herra Timmermans, sanoitte, että Euroopan, eurooppalaiset joukot äh, ovat pitkän aikavälin tavoite. se on ihan hyvä ennen kansanäänestystä. Kolme tärkeintä asiaa tässä huippukokouksessa on se, millä tavalla unioni käsittelee maahanmuuttoa ja sitten TTIP, ristiriitainen sopimus ja sitten kolmanneksi ää, äh, Kreikka. No, maahanmuutto-ongelmat äh, iskivät eilen monille briteille, koska jotkut brittiedustajat eivät päässeet tänne johtuen Kaleessa olevasta kaauksesta. Ja siellä oli äh, lakkoja ja siellä laittomat maahanmuuttajat yrittivät tunkeutua rekkoihin päästäkseen laittomasti Englantiin, mutta tämä ei ole mitään verrattuna siihen, mitä tulemaan vielä pitää. Puoli miljoonaa ihmistä odottaa tuolla päästäkseen Eurooppaan ja, ja, ja toinen puoli miljoonaa odottaa vielä Afrikassa. Ja me emme edes tiedä, ketä nämä ihmiset ovat. Meille on kerrottu, että ISIS käyttää hyväkseen tätä kaaosta tuodakseen oman ilkeän ideologiansa heidän mukanaan tänne ja että seuraava terrori-isku ei ole enää kysymys siitä eh, ehkä, vaan kysymys on koska. Ja sitten turvapaikkapolitiikka. Minulla olisi parempi vastaus. Vastaus on australialaisen tyylinen vastaus, eli suojellaan meidän rajojamme ja annetaan viesti siitä, että Eurooppa ei ole mikään helppo nakki. Sitten TTIP Äh, kyllähän me tiedämme, mitä mieltä te olette TTIPistä ja se, millä tavalla te käyttäydytte te Strasbourgissa aikaisemmin tässä kuussa. Te hiljensitte keskustelun, te peruutitte äänestyksen ja te petitte miljoonat ihmiset Euroopassa, joilla on ihan legitiimiä huolenaiheita. Haluaisin selvittää tämän. T-tippon suuryritysten huijaus, jossa tullaan sortamaan kaikkia ja se antaa epäreilun edun suurille yrityksille. Se on lobbareiden unelma 30 000 lobbaria on täällä Brysselissä, yli 40 per meppi. Täällä on enemmän lobbareita kuin Washington DCissä. Ja sen vuoksi ei ole mikään yllätys minulle ainakaan, että komissio ja suuret ryhmät tässä parlamentissa tukevat TTIPiä. Ihmiset ovat huolissaan TTIPin vahingollisista vaikutuksista. Meidän täytyisi unohtaa poliittiset eriäväisyytemme ja olla yhdessä rintamassa tätä äh, salaliittoa vastaan. Ja sitten lopuksi vielä minun sydämeni Armenia on Kreikan kansalaisten joukossa, jotka Euroopan unionin johdosta ovat köyhtyneet. Tämä demokratian kehto on nyt uhattuna Brysselin kiusaajien taholta ja tämä on todellakin saaminut sairaaksi. Joten seiskäämme yhdessä TDIPiä vastaan ja olkaamme yhdessä tuessamme Kreikan kansalle. Kiitos. Per correttezza di informazione, niin puhemies Schulz oli päättänyt lykätä äänestystä ja täysistunto oli tehnyt tämän päätöksen keskustelun lykkäämisesti, eli tätä ei ole kumottu eikä myöskään keskustelu, eli niitä vain lykättiin. Sitten ENF-ryhmästä puheenvuoron saa Marine Le Pen. Oui, monsieur président, vous... Kiitoksia, puhemies. Te varmaan etsitte minua sieltä eturivistä, mutta demokratia ei nyt oikein toimi täällä parlamentissa, sehän nyt tiedetään. Olen hiukan lähempänä tuolla tätä eturiviä, tässä on vielä viisi riviä, mutta parlamentti, joka niin rakastaa demokratiaa ja haluaa kunnioittaa kaikkia ryhmiä, niin ehkä täällä löytyy sitten ratkaisu ja voidaan sitten panna pisteet tälle kammottavalle syrjinnälle. Hyvät edustajat, Neuvottelut, joita EU tällä hetkellä käy Kreikan kanssa, ovat aika ra- rajut. Bryssel ei anna mitään periksi ja Kreikassa on nyt tiukat säästötoimet, jotka ovat tuhonneet maan. Minimipalkkaa on alennettu, ALVtä on nostettu, tämä on jo tuhannut Kreikan talouden. Siinä ei ole mitään järkeä edes talouden kannalta. Ja sitten pyydetään, että Kreikka lähtisi tämän tuhoisa. Kaikkihan tietävät, että Kreikan velkaan 180 prosenttia bruttokansantuotteesta, että se ei pysty maksamaan velkojilleen, mutta pyydätte, että Kreikan kansalaiset kuitenkin vastaavat tästä kestämättömästä valtion velasta, ja näin sitten on tällaista Kreikan velkaorjuutta, joka oli sitten kumottu aikaisemmin. No, tässä on nyt sitten otettu aika paljon takapakkia. No sitten 30. kesäkuuta Kreikka saattaa mennä konkurssiin, Kreikan pankit samaten, ja me kaikki tiedämme, että meidän pitäisi noudattaa 2004 äänestettyä asiakirjaa. Sehän on tämä vakausmekanismi, kriisiratkaisumekanismi, eli Kreikan, tämä koskee Kreikan säästäjiä. Ei tarkoittaako tämä sitä, että nämä kaikki säästöt otetaan sitten haltuun, mikäli pitää uudelleen pääomittaa näitä pankkeja. No tästä ei ole kerrottu äänestäjille. Ja artiklassa 6 komissiolle annetaan mahdollisuus laskea tätä kynnystä sadasta tuhannesta 20 000, 10 000, 5 000, nollaan euroon. Luen nyt tämän artiklan 6, eli tämä 100 000 euroa siis. Tätä tarkastellaan uudelleen, kun katsotaan pankkien kehittämistä ja EUn talous- ja rahatilannetta ja tarkastelu ei tapahdu ennen 3. heinäkuuta 2020, paitsi jos ennalta näkemättömät tapahtumat vaativat, että tätä tarkastellaan aikaisemmin. Tämä on kaikkein typerin sääntö, joka tällä on laadittu. Tällä tavalla voidaan tuhota Kreikan pankkijärjestelmä. Ja mitään vaihtoehtoja ei kuitenkaan ollut, kun haluttiin pelastaa euro – vaikka se sitten johtaisi siihen, että kansalaisten säästöt takavarikoidaan. Ja tästä tekstistä ei kerrottu äänestäjille, eli että säästöt voidaan menettää, mikäli pankit kaatuvat. Mutta tämä eurohullus pitää nyt päättää. Meidän täytyy palata demokratiaan ja jokaiselle kansalle pitää palauttaa sen kansallinen valuutta. La parola all'onorevole Papadakis. Seuraavaksi sitoutumattomista Papadakis. Micro, please.